sääntö 119 työjärjestys, työjärjestyksestä. Olen saanut epäluottamuslauseen komissiolle yhdeltä kymmenesosalta parlamentin jäseniltä ja keskustelu aiheesta käydään ensin parlamentin istunnossa. Ja näin siirrytään